reaktiosta, niin myöskin meillä on äänestykset, jotka voidaan varmasti hoitaa nopeasti. Ens Rova Hautalan miet, mietintö, miet, Mari-Kristin on kosmantyyrättämisestä koskevasta pyynnöstä. Yksi äänestys kukaan puusta vastaan. Tyhjä vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten seuraava. Simon Busuttelin nimittäminen SUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan. Tämä on salainen äänestys. Äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty laajalla enemmistöllä. Siirrymme terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpanoon. Ei tarkistuksia. Tieto on annettu jäsenille. Eikä se ole tarkistuksia tähän kokoonpanoon. Siksi vain julistan tämän kokoonpanon hyväksytyksi. Nyt siirrymme sitten herra Borellin mietintöön EUn ja Islannin välisen maataloustuotteiden tarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan sopimuksen tekemisestä. Nimenhuutto äänestys. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Hyväksytty toinen mietintö herra Borrellilta. EUn ja Islannin välin sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa. Äänestys alkaa, nimenhuuto äänestys. Dziękuję, zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Herra Krisokonosin mietintö mietintöä sovitteludirektiivin täytäänpanosta. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Herra De Jongin mietintö franchise-toiminnasta vähittäisalalla. Herra De Jong haluaa käyttää puheenvuoron. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Yeah, you may go. Push the button. Olkaa hyvä. And a technical trouble? Oh, tekninen ongelma. No micro. Yes, no micro. Yes. Dank u wel, voorzitter. You can speak. Ik zal Kiitoksia puhemies. Aivan lyhyesti. Me emme käyneet minun mietinnöstäni täysistuntokeskustelua, joten haluaisin tarttua tähän mahdollisuuteen ja vedota komissioon, jotta suositukset, jotka lähestulkoon yksimielisesti valiokunnassa hyväksyttäisiin, ottaisiin huomioon hyvin nopeasti. Yritykset eivät nopeasti vie asioita oikeuteen, mutta uskon, että franchising-järjestelmässä on ongelmia. Toivon, että komissio puuttuu näihin mahdollisesti reilun kauppatavan vastaisiin menettelyihin. Meidän täytyy muuttaa nyt olemassa olevia standardeja. Kiitoksia. Kiitos. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äh, Rova Krelin mietintö Euroopan avaruusstrategiasta. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme herra Zverin mietintöön akateemisesta jatkokoulutuksesta ja etäopiskelusta osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa. Kysymys on nimenhuutoäänestyksestä. Äänestys alkaa. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Delin mietintö sisävesiliikenteen ja maantieteen tavarakuljetusten alan vanhentuneen lainsäädännön kumoamisesta. Meillä on nimenhuutoäänestys. äänestys. Äänestys alkaa. Dziękuję, zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä mietintö on siis hyväksytty, mikä merkitsee sitä, että ensimmäinen käsittely päättyy, seuraava vaihe Seuraa sitten herra Sorinjon mietintö, joka koskee internetyhteyksiä paikallisyhteisöissä. Tässä on tarjous 30, nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Euroopan parlamentti on näin saanut päätöksen ensimmäisen käsittelyn. Ja nyt herra Busekin mietintö toimista kaasunsaannin turvaamiseksi. 179, tarkistus 179 äänestyksellä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 178. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Näin. Tässäkin olemme saaneet päätökseen tämän mietinnön ensimmäisen käsittelyn. Nyt siirrymme palanpyyntiin Norjassa. Poprawka numer jeden. Tarkistus numero yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus numero kaksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Alkuperäinen teksti, hylätty sanoo siis tarkistaja, siis hylätty laajalla enemmistöllä, nyt siirrymme sitten alkuperäiseen tekstiin puolesta vastaan tyhjää. Alkuperäinen teksti on hyväksytty laajalla enemmistöllä. Puhemies pyytää anteeksi tekemässä virhettä. Nyt numero yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus numero yhdeksän. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Odrzucona. Hylätty. Wobec tego poprawka 3. Tarkistus numero kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme alkuperäisestä tekstistä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt Äänestämme päätösasemasta kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kiitoksia. Tämä hyväksyttiin. Ja nyt Revodalun äh, on seuraava. Mr. Wolfie arvoisa puhemies. Yksi kahdeksan neljä säännön pohjalta pyydän puheenvuoroa. Englanninkielinen versio, sivu 10, 24, osa 4. Siinä sanotaan, että parlamentti tekee selväksi sen, että sukupuoliterveys, kuten abort, mahdollisuudet ovat eh, hyökkäysnaisia vastaan. Tämä voisi tehdä rikokseksi abortin tekeminen. Ja tässä liitetekstissä ei kuitenkaan ole mitään selvää viittausta. Olisi hyvä, jos oikeudellinen yksikö vielä tarkistaisi tämän asiakirjan, koska muuten miljoonat ihmiset Euroopassa voivat joutua rikollisen asemaan heti tämän äänestyksen jälkeen. Tämä on huomioon, mutta se itse asiassa ei liity suoraan tähän äänestykseen tämä kommentti. Alkuperäinen teksti, kohta neljä, kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää, Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistetaan. Otwieram głosowanie. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkoitus kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ehkä tällä kertaa emme tarkista, koska tulo on, se on sama. Kohta 9K kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kohta 9m kahdessa osassa. Alkuperäinen teksti ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 13 alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 15, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Oli hyvä varmistaa kuitenkin. Johdatus kappale I kahdessa osassa puolesta, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantason kappale R, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Johdantason kappale AA, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, Vast. Kansanpuolue oli vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätösasemasta kokonaisuudessaan nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle. Tämä oli hyvin tärkeä asiakirja. Ja nyt Maria Arenan mietintö kansainvälisen kaupan osalta kohta 46 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt päätösasema kokonaisuudessaan nimenhuoltoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitoksia äänestyksestä. Ja nyt me siirrymme äänestysselityksiin. This